Dear colleagues, dear ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, pyytäisin, että kiinnittäisitte huomiota tänne päin. Jatkamme täysistunnon työskentelyä. Ja vaihdankin unkarin kielelle tässä kohta. And our first... Niin, nyt sitten jatkamme. Niin, mitäs kieltä tässä nyt pitäisi puhuakaan? Tämä nyt on aivan sekaisin. Minä olen ihan sekaisin itsekin. Pyydän anteeksi. Ensimmäisenä esityslistalla on Bernd Berntsenin mietintö energiatehokkuustoimintasuunnitelmasta. Haluaisin antaa esittelijälle Berntsenille tässä välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä, teillä on neljä minuuttia puheaikaa. Thank you, yes, Mr. Chairman. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Og nu 20 procent i energieffektivitet i 2020. Niin Euroopan energiatehokkuus vuoteen 2020 mennessä tulee olemaan hyvin vaikea tavoite. Me eh, ehkä pääsemme 10-12 prosenttiin tavoitteesta. Ei sekään ihan huono, tavo- eh, huono saavutus ole, mutta meidän pitäisi eh, taloudellisista ja, ja, ja ympäristöllisistä syistä pyrkiä isompaan. Eli vähemmän energiaa pitäisi käyttää, säästää energiaa ensinnäkin ja sitä kautta saada taloudellista hyötyä ja myös per vuosi voidaan kotitaloutta kohden tätä kautta säästää tuhatkin euroa. Kiinalaisethan ovat nopeasti tähän asiaan puuttuneet. Me olemme vähän jälkijunassa. Kiinassa esimerkiksi tuetaan energiatehokasta teollisuutta. USAssa on hyviä puiteehtoja, mutta Euroopassa tilanne on eri, näyttää erilaiselta. Liian vähän on keskitytty innovaatioihin ja poliittisella, poliittisella puolella pitäisi ehkä keskittyä harvempiin tavoitteisiin, e, esimerkiksi siihen, että me jätämme maailman taaksemme paremmassa kunnossa kuin mitä olemme sen saaneet. Meidän pitäisi parantaa kilpailukykyä, luoda uusia työpaikkoja ja uusia työpaikkoja PK-sektorilla voidaan tätä kautta myös luoda. Kolme tärkeintä pilaria energiatehokkuudessa ovat nämä kansalliset toimintasuunnitelmat, rakennussektori ja energian säästäminen. Näihin aloihin meidän pitäisi keskittyä. Kansalliset toimintasuunnitelmat pitäisi saada käyntiin. Siellä on oltu aika tehottomia, mutta potentiaalia on komissiankin pitäisi laatia parempia välineitä energian tehokkuuden kannustamiseksi. Jos ei ole riittävän kunnianhimoisia eh, kansallisissa suunnitelmissa, niin eh, komissio voi tällaiset suunnitelmat hylätä. Eh, Jäsenmaiden, jäsenmailla pitää olla omat päätöksentekoelimet, jotka keskittyvät tähän. Rakennussektorilla on suurta potentiaalia energiatehokkuuteen ja energian säästämiseen. Ja siellä pitäisi nimenomaan keskittyä energian säästämiseen. Sitten tuotepolitiikka, tässä puhutaan eh, standardeista ja merkinnöistä. Standardien, eh, eh, standardeista päättäminen on hyvin tärkeää. Tarvitaan lisää innovaatioita rakennuspolitiikan alalla liikkeitä asuinrakennus, asuinrakennusten rakentaminen pitäisi jatkossa kohdistaa nimenomaan energiasäästäviin tapoihin. Olen varma, että tällä alalla voidaan parantaa kilpailukykyä ja kehittää parempia pitkän tähtäimen innovaatioita ja sen takia suosittelemme sellaista rahoitusinstrumenttia, joka keskittyy energian, äh, teho, energiatehokkuuteen. Malleja on erilaisia, joista voidaan valita ja kysymys nyt sitten kuuluu, miten näitä äh, äh, malleja sitten kohdennetaan tai mihin ne mallit kohdennetaan. Hyvin tärkeää on, että voimme keskittyä tähän, koska tämä on eurooppalaisille yrityksillekin hyvin tärkeää. Kiitos. Kiitos. Haluaisin nyt sitten antaa puheenvuoron komissaari Oettingerille. Olkaa hyvä, herra komissaari verehrten damen und herren ich bin zunächst den Kiitos. Haluaisin kiittää ympäristö, teollisuus, energia ja aluekehitysvaliokuntia siitä, miten ne ovat intensiivisesti keskustelleet tästä asiasta ja, ja, ja näiden keskustelujen pohjalta sitten saatu tämä mietintö aikaan. On muitakin jäseniä, jotka ovat jo pitkään asian eteen tehneet työtä ja ponnistelleet kaksin, 20 prosentin tavoite, joka, me, joka meille on asetettu, eli siirtyä uudistuviin energialähteisiin ja energiatehokkaampiin energioihin ja miten tähän päästäisiin. Hiilidioksidipäästöjen osalta olemme jo, jo ikään kuin hyvällä tiellä, mutta jos me nyt emme ryhdy toimimaan, niin me emme tähän tavoitteeseen pääse. Se tarkoittaa sitä, että parlamentilla ja neuvostolla on tavoite, joka pitäisi olla myös muilla toimielimillä ja, ja, ja, ja joka sitten kriisin jälkeen ei, ei, ei tähdätä 20 prosenttiin energiatehokkuutta enemmän, vain 8-10 seuraavan kymmenen vuoden aikana olisi realistisesti saavutettavissa. Toinen kohda, energiatehokkuus terminä. Se ei ole oikein onnistunut koska kukaan muu sitä ei oikein tällä tavalla ymmärrä. Jos kysytte naapureilta tai ystäviltänne, kadunmiehiltä, energian säästäminen on, on tuttua, mutta energiatehokkuus on aika akateemista. Ja itse asiassa tämä, teho, tämä tavoite koskee sitä, että mihin meidän, mitä meidän pitää saavuttaa. No sitä ei ole vielä oikeastaan määritelty meillä on tietty energia tutkimus vuodelta 2005, sitten välitavoitteet 2007, Romania ja Bulgaria olivat tästä, tämä oli niin kuin lähtövuosi ja, ja siitä eteenpäin tiedämme, mitä, mitkä tavoitteet ovat. Mutta kaikki normaaliin tähtävät päätökset ovat perustuneet siihen, että energian tarve kasvaa ja sitten siitä kasvavasta tarpeesta sitten pitäisi vähentää 20 prosenttia. No itse asiassa, onko enemmän energiatehokkuutta tämän energian kysynnän kasvu mahdollista? En tiedä. Ei, todennäköisesti ei, mutta uusissa jäsenvaltioissa ajoneuvot, kuorma-autojen tiheys, asuntojen, asuntojen koko ja niin edelleen ovat tärkeitä merkkipaaluja. Kuitenkin objektiivisesti katsoen meillä ei ole vielä mitään päte, pätevää tulevaisuuden näkymää tällä alalla. 20 prosenttia mistä laskettuna? No sitä emme vielä ole vastanneet, siihen ne ole vastanneet on olemassa erilaisia, erilaisia ennusteita, joita, jotka olen asettanut kyseenalaiseksi. Esimerkiksi Euroopan unionin perustajien jäsenet vuoteen 2020 ilman ilman kasvavaa energiakysyntää. Se on aika vaikeaa ymmärtää. Ja siitä vielä pitäisi vähentää 20 prosenttia. Eli ennusteet pitäisi jollain auktoriteetilla saada se asetettua. Ja sitten toisaalta meidän pitää ottaa tämä asia hyvinkin vakavissaan, koska vaikuttaa siltä, että tämänhetkinen tilanne, sen perusteella sitovien tavoitteiden asettaminen ei ole jäsenvaltioissa vielä mahdollista. Parlamentista ne saattavat tulla, mutta jäsenmaat haluavat tehdä vapaaehtoista työtä, joten sitovia tavoitteita ei vielä pystytä tekemään jäsenvaltioissa. Meidän pitää siis selvittää se, mikä on tämä ennuste vuoteen 2020 mennessä ilman tätä energiatehokkuuden saavuttamista ja mikä se oli sitten siinä tilanteessa, että tähän, tähän tavoitteeseen päästään. Ja toisaalta pitää katsoa, mikä on asuntokanta. Asunto, työ, työnteko teollisuus. Suurin osa tavoitteista voidaan saavuttaa voidaan saavuttaa asuntokannan, asuntokannan parantamisessa. Ja siellä, missä julkinen valta omistaa asuntoja, siellä pitäisi ensimmäisen tavoitteen olla energiatehokkuus. Sitten rakenneohjelmat Euroopan tasolla ja eri maissa on erilaisia asuntojen uudistamisohjelmia. Niitä pitää kehittää ehkä vähemmän markkinoille kohdennettuja ohjelmia, ehkä enemmän, vähemmän kiertoteitä ja taas enemmän energiatehokkuutta rakentamiseen. Sinne tarvitaan yhteisrahoitusta, jotta seuraavalla budjettikaudella pystyttäisiin myös tähän keskittymään Euroopassa. Sitten liikenne, no ilman muuta. Mehän tiedämme, että on sellaisia jäsenvaltioita, joissa tuhatta asukasta kohden on 550 henkilöautoa ja toisissa maissa niitä on vain 100 tai 120. Jonkunnäköistä yhdenmukaistamista pitää olla, mutta ei niin, että sadasta nostetaan ylöspäin, vaan siitä viidestä ja, viidestä ja puolesta sadasta lasketaan tätä autokantaa. Ja sekin tarkoittaa sitten energiatehokkuuden parantamista liikenteen alalla. Kolmanneksi teollisuuden ala ja neljän, neljäs sitten energiatalous. Ja sitovuuskysymys on yksi tärkeä ratkaista. Meillä oli energianeuvosto vähän aikaa sitten ja epävirallisella lounaalla tämä kysymys otettiin esille. Voin kertoa teille jo nyt, että jäsenvaltiot ja energiaministerit ovat hyvin, hyvin herkkiä tälle energiatehokkuuskysymykselle, mutta eivät vielä valmiita tekemään sitovia tavoitteita omille mailleen. Jos ajatellaan jonkun jäsenvaltion, esimerkiksi Puolan tilannetta, miinus 20 prosenttia Puolan tilanteessa, onko se mahdollista? tai sitten joku tämmöinen, tämmöinen pidemmälle kehittynyt jäsenvaltio, Italia, Itävalta, Saksa, Itävalta, Saksa, miinus, 20, miinus 30 prosenttia. Pystytäänkö se hyväksyttämään, vaikka siellä tietenkin kasvuluvut ovat ihan erilaisia kuin Puolassa ja autoja pitää saada vielä lisää per, per capita. Joten valtavaa keskustelua on käyty tästä konkreettisesta vaikutuksesta eri sektoreilla liikenteessä, asuinrakentamisessa, ympäristöpolitiikassa ja niin edelleen. Kiitän tästä mietinnöstä ja sen sisännöstä. 4. helmikuuta Euroopan neuvosto keskustelee energiakysymyksistä, jotta voitaisiin konkreettisesti nähdä, miten vakavia tai vakavissaan hallitukset ovat, ja sitten saataisiin ehkä konkreettisia ehdotuksia uudeksi energiatehokkuussuunnitelmaksi jotka sitten voidaan esitellä parlamentille takaisin. Ja varmasti kevään, kesän aikana on riittävästi mahdollisuus keskustella näistä kysymyksistä, myös sitovuuskysymyksestä. Ehkä jonkun näköisen subsidiariteettiperiaatteen perusteella voitaisiin luoda tämmöinen kaksivaiheinen järjestelmä tai portainen. Ensimmäinen porras on vapaaehtoinen. Odotamme, että on olemassa äh, kansallinen vuosittainen toimintasuunnitelma, jossa nähdään, mitä kansallisesti edellytetään vuosittain, mutta, sen jäl- mutta tämä ei ole ehkä vuoteen 2020 voimassa, vaan tämä on ikään kuin vaikka parivuotinen suunnitelma. Ja tämä on ensimmäinen porras, vapaaehtoinen vähentäminen 20 prosentin luokalla. Mutta katsotaan, miten tämä sitten jatkossa kehittyy. Kiitos. Köszönjük szépen, biztos úr. Most pedig a bizottságok nevében. Kiitokset komission jäsenelle. Ja nyt sitten valiokuntien puolesta ensiksi Peter Liise. Hän puhuu ympäristövaliokunnan puolesta puolitoista minuuttia. Herr President. Kiitos puhemies, herra komissaari, hyvät kollegat. Äh, saksankielisessä versiossa pitää tehdä korjaus tähän valiokunnan nimeen. Ella Benson on tehnyt hyvää työtä, kiitän häntä myös yhteistyötä. Hän on tehnyt kunnianhimoisen strategian äh, aiheesta Energiatehokkuus on, on kustannushyödyllisin tapa vähentää päästöjä ja sehän meillä tavoitteena tietenkin on. Ja sitä kautta saadaan Euroopassa luotua lisää työpaikkoja ja se raha, joka siihen investoidaan, ei virtaa Venäjälle tai Lähi-Itään tai minnekään muualle, vaan pysyy nimenomaan meidän taloutemme hyödyksi, hyötynä. Meidän valiokuntamme on hyväksynyt tämän lausunnon, vaikka kaikki siinä ei olekaan ihan täysin yhtä tärkeätä, mutta vielä pari asiaa haluaisin ottaa ottaa esille. Ensinnäkin komissaarin kanssa onkin puhuttu siitä, että toivoisimme, että EU luo tämmöisen pitkän tähtäimen tavoitteen energiatehokkuuden ajalla, jos teemme suunnitelmat vuoteen 2050, niin tiedämme kuinka paljon tarvitaan. Ja sitten toiseksi kun määritellään, tässä tehän viittasitte näihin vaikeuksiin määritelmien osalta, meidän pitäisi katsoa eh, energian kulutuksen määrään. Sehän on mitattavissa, siitä on faktoja olemassa, mikä sitten näistä yksikokohtaisista eh, eh, hinnoista, meillä, yksikökohtaisista kulutuksesta meillä ei ole riittävästi tietoa tietoa, mutta ehkä me voisimme näitä asioita vielä lähikuukausina tuoda mukaan tähän äh, suunnitelmaan. Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi alue valiokunnasta Kolanska Bobinska puolitoista minuuttia. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Kiitos. Energetyczna to jedno z Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, energiatehokkuus on suuri haaste, jota johon 50 tulevan vuoden aikana unionin täytyy puuttua. Tämä on nyt meidän toimintasuunnitelmassamme ja strategiassamme avainasemassa. Nykyisellään meillä on olemassa hyviä raportteja ja tietoja siitä, että jäsenvaltiot ovat tehneet toteutaneet politiikkaa, jota komissio on esittänyt, mutta kuitenkin meillä vielä on ongelmia, eikä Euroopan tasolla voida mitään varsinaisia tuloksia vielä ryhtyä mittaamaan, joten on hyvin vaikea määritellä täsmällisiä tavoitteita nykyisin olemassa oleviin tilastotietojen pohjalta. Se olisi liian hätiköityä. Me tarvitsemme uusia teknologioita, joiden pohjalta pystymme saavuttamaan tavoitteemme. Ja meidän täytyy myös ottaa huomioon alueiden väliset erot. Kööpenhaminassa ei ole sama, asia, sama tilanne kuin esimerkiksi Itä-Puolassa, eli emme voi toimia siten, että kaikkien pitää tehdä samat asiat vaan näiden suunnitelmien täytyy vastata todellisuutta kaikissa jäsenvaltioissa. Alue- ja paikallistason viranomaisten täytyy sitoutua tähän työhön ja jäsenvaltioiden ja komission täytyy mm, aluepolitiikan kanssa koordinoida työtään. Muussa tapauksessa tästä tulee korkealta ylhäältä tulevia käskyjä, byrokraattisia käskyjä ja se menee täysin kansalaisten ja paikallisviranomaisten käsityskyvyn yli. Ja lopulta ei kansalaisia ollenkaan huomata ja se on suuri virhe. Kiitokset tästä teille. Ja seuraavaksi sitten poliittiset ryhmät. Ensiksi Herbert Roil EPP-ryhmästä. Kaksi minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat, herra komissaari, haluaisin osoittaa kiitokseni tästä niistä, jotka ovat tehneet työtä tämän mietinnön edestä, erityisesti herra Bentsille. Pari kohtaa tähän lisää ja ehkä vähän jotain ajatuksen aihetta. Me olemme yhtä mieltä siitä, että energiatehokkuus, energian säästäminen ovat ainut ja mahdollinen ratkaisu. Mutta miten tähän tavoitteeseen sitten päästään? Se on se ongelma. Haluaisin kysyä, että mitä nyt on hyödyttänyt se, että me täällä parlamentissakin olemme nostaneet kaiken näköisiä säästöprosentteja. Onko tästä nyt saatu aikaan jotain konkreettista tulosta? Miksi sitten tietyssä kohdin Onko sitten jossain kohdin energiaa käytetty säästäväisemmin? Minä uskon, että energiatehokkaat tai teollisuuden alat käyttävät energiaa ehkä säästäväisemmin vain sen takia, että se säästää rahaa. Ja itse, ihmisillekin saadaan tämä selville, tai, tai selväksi vasta siinä vaiheessa, kun he tietävät, että jos he säästävät energiaa, niin he säästävät samalla ra- omaa rahaansa. Tien, prosenttien kanssa ei kannata, kannata leikitellä, vaan meidän pitää jonkunnäköisiä kannust- konkreettisia kannustimia luoda. Komissaari on hyvin selkeästi selittänyt, miten monimutkaista on kuvata tätä kokejärjestelmää, miten eri tavalla sitten jäsenvaltioissa tämä tulkitaan. Kollega juuri sanoi, että jäsenvaltioissa on täysin erilaisia tilanteita, maantieteellisiä, taloudellisia, ihan erilaisia. Onko nyt sitten yksi luku oikea ratkaisu, sitova luku, vai pitäisikö tässä olla useampia säästölukuja? Meidän pitäisi hieman löysätä tätä energiakeskustelua. meillä pitäisi olla jonkunnäköisiä tämmöisiä ihmeratkaisuja ei kansalaisille ole helppo, helppo syöttää. Ehkä meidän kannattaisi jotain muuta tietä, hajautettua erilaisten vastausten tietä lähteä, koska tilanteet ovat niin erilaisia, pitää ne, nekin huomioida. Mutta tässä on kysymys vaikutuksista, ei tässä ole kyse siitä, kuinka herkkiä me täällä parlamentissa asian edessä olemme. Kiitokset. Ja seuraavaksi Svoboda. Niin, kysymys Roilille. Eikö ole mahdollista tällaisissa kehityskuluksissa tuoda sitovia tavoitteita kuitenkin eriyttäen. Te ikään kuin asetitte vastakkain sitoutu, sitovan ja, ja toisaalta eriytetyn, mutta eikö näitä pystyttäisi jollain tavalla myös pystyttäisi yhdistämään? Niinhän komissaari tässä pyrkii. Kyllä me voimme eriyttäen edetä, mutta kuitenkin asettaa jotkut tietyt sitovat, sitovat yhtenäiset tavoitteet kaikille. Mm. Paljon kiitoksia. Ja sitten Demarien puolesta. Ai anteeksi, anteeksi. Reuil, olkaa hyvä. Ich bin auch für differenzierte Lösungen. Niin, minä haluan todella eriytettyä ratkaisua ja kyllä mielelläkin, mielelläni teidän kanssa keskustelet, että miten, emmekä mitään missä vaiheessa, missä vaiheessa sulje pois, että missä, miten mennä. Mutta tänään, mm, kun puhutaan sitovista tavoitteista prosentteina, niin se on aika lailla, että me ostettaisiin sikasäkissä. Minä haluaisin, että mietitään tarkemmin, miten voidaan askel askeleelta saavuttaa jotain. Ja siinä vaiheessa sitten tehdään sitovampia tavoitteita ja etsitään joku joku vähän erilainen lähestymistapa. Kiitoksia. Ja kuten jo ehdin sanoa, niin Demarien puolesta äh, Thompson kaksi minuuttia. Herr Forman, herr kommissär, kära kolleger. med Hyvät kollegat, hyvä komissaari, ensinnäkin kiittäisin Bentseniä ja muita edustajia erinomaisesta yhteistyöstä tämän mietinnön puitteissa. Olemme saaneet yhteisymmärryksen aikaan monesta kohtaa ja sen lisäksi vielä valiokunnassa saatiin hyviä ratkaisuja ja ehdotuksia energiatehokkuuden suhteen aikaiseksi. Mitä tulee sitten sitoviin tavoitteisiin, niin niistä emme ole yhteisymmärrystä saavuttaneet. Meidän mielestämme on tärkeää, että meidän täytyy saada aikaiseksi ainakin 20 prosentin tavoite aikaan energiatehokkuudessa ja on saatava aikaiseksi vihreä ja taloudellisesti ekologisesti kestävää kehitystä ja lisää työpaikkoja, mutta se, että sitova, tämä olisi sitovaa jäsenvaltioille, niin näemme, että monilla aloilla Euroopan unionissa on sellaisia tavoitteita ja suosituksia, mitkä eivät koskaan konkretisoidu sen takia, että ne eivät ole sitovia. Ja samanaikaisesti näemme, että sitovuudella on selkeä vaikutus ja tämä tarkoittaa, tämä on totta myöskin energiatehokkuuden kohdalla ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kohdalla. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajien pitää pystyä hyötymään siitä myös. Suuri osa kansalaisista kärsii energiaköyhyydestä ja energiaköyhyys koskee henkilöitä silloin, kun suuri osa tuloista pitää käyttää asuntojen lämmittämiseen. Tänä päivänä kyseiselle termille ei ole selkeää määritelmää, mitä tarkoittaa energiaköyhyys, ja sitä kuitenkin pitäisi vähentää. Köy- energiaköyhyyden vaikutukset ovat aivan kohtalokkaita, ne esimerkiksi vaikuttavat ihmisten terveyteen, erityisesti vähätuloisten kohdalla. Meidän täytyy saada aikaiseksi sellaista rahoitusta, jolla voimme auttaa yksittäisten perheiden tilannetta ja huomenna odotan innostuksella äänestyssä ja toivottavasti tätä mietintöä tuetaan suurella enemmistöllä. Ja toivon, että energiaköyhyyttä vastaan jatkossakin taistellaan tehokkaasti. Kiitokset. Ja seuraavaksi Alden puolesta Hall, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Mr. President, Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella herra Benseniä, joka on tehnyt kovasti työtä tämän mietinnön kanssa ja tehnyt erittäin hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Onnistuimme vetämään parlamentaarikot yhteen tämän asian ympärillä ja sen takia onnittelen kaikkia lämpimästi. Energian säästö vaikuttaa moneen asiaan. Esimerkiksi Cancunin ilmastonmuutoskonferenssi muistuttaa meitä siitä, kuinka paljon vielä täytyy tehdä. Ja energian säästö on kaikkein halvin ja helpoin tapa päästä 30 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennykseen. Ja toiseksi sitten energiaturvallisuus. Kroatian liittymisestä keskusteltiin viime viikolla ja tässä puhuttiin, että energian tavoite on 50 prosenttia, se käyttää kaksi, käyttäisi kaksi kertaa enemmän ää, tai vähemmän energiaa, jos asianmukaiset toimet saataisiin täytäntöön pantua. Energiatehokkuuden täytyy olla yhteisvastuullista. Energian säästö vaikuttaa hyvin käytännöllisiin ihmisten ongelmiin arkipäivänä. Ka- ihmisiä asuu aivan liian paljon köyhyydessä ja kärsivät energiaköyhyydestä sen takia, että asunnot eivät ole asianmukaisesti eristettyjä. Ihmiset joutuvat käyttämään rahaa paikalliseen talouden ylläpitämiseen näinä vaikeina taloudellisina aikoina. Ja jos energiatehokkuutta saataisiin aikaisiksi, saataisiin luotua lisää työpaikkoja paikallistasolla. Ja on suuri shokki se, että 20 prosentin tavoite on osa 2020 pakettia, joka tällä hetkellä näyttää epäonnistuvan, niin kuin komission edustajakin sanoi. Itse asiassa viimeaikaiset luvut osoittavat, että me tulemme tavoittamaan vain noin 9 prosenttia näistä tästä 20 prosentin tavoitteesta 2020 vuoteen mennessä. On tullut aika ensinnäkin luopua siitä myytistä, että me Eh, epäonnistuimme vuonna 2020. Meidän olisi pitänyt tehdä tavoitteista sitova silloin aikanaan. Ja nyt siitä täytyisi viimeistään tehdä sitova tavoite. Toivottavasti komissio voisi kertoa meille, mitä hän valmistelee ensi vuoden varalle. Minun mielestäni on tullut aika tehdä poliittinen päätös asiasta tässä ja nyt. Eli että on saatava aikaiseksi sitovia tavoitteita, koska jos näin emme tee, niin kaivamme maata jalkojen alta kaikelta siltä, mitä teemme energian turvallisuudessa ja myöskin laajemmin ottaen ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kiitoksia. Kiitokset. Hol. Ja nyt puheenvuoro herra Jadolle. Hän edustaa vihreitä kolme minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen. Minä haluaisin ensiksikin onnitella esittelijää tästä laadukkaasta työstä ja periaatteessa tietysti myös tukea tätä tekstiä sellaisenaan kuin se ITRE-valiokunnassa hyväksyttiin myös huomisen äänestyksessä. Tässä on huomattavaa, huomattavia mahdollisuuksia energiaa taloudessa. Komission omassa tiedonannossa sanotaan, että jos me nyt sitten tällä 20 prosentilla voisimme olla tuhlaamatta energiaa, niin me voisimme sitten luoda siitä tuhansia tuhansia työpaikkoja ja kotitalouksille antaa lisää varoja ja myös vähentää energiapäästöjämme. 20 prosenttia tehokkuutta eli energiankulutuksen vähentämistä Euroopassa tarkoittaa 15 nabukkoa. Se on 15 nabukkoa yhteensä. Ja Fiona juuri äsken sanoi, että me olemme menettämässä tämän mahdollisuuden. Minä tahtoisin kyllä kuulla, että jos tänä päivänä on sellaisia raportteja, jotka sanovat, että me emme ole pääsemässä tuohon 20 prosenttiin, niin me voimme arvioida sitä taloutta ja niitä ponnistuksia, joita teemme ja joita jätämme tekemättä joka vuosi. Eli ekodesign ja autojen merkinnät ja niin poispäin ei yhdessä tuo johdonmukaisuutta, eivätkä saata meitä niihin tuloksiin, joita me tahdomme saavuttaa kohtaa. Tämä keskustelu, anteeksi hyvä komission jäsen, kun te sanotte, että tässä nyt on olemassa eh, energiatehokkuuden määritelmäongelma, niin se on ehkä teoreettinen ongelma, mutta tämä ilmastopaketti on selvä. 20 prosenttia energian vähennystä. Eh, ei tässä kyse ole mistään energiatehokkuuden määrä vähentämisestä, vaan käyttää järjestelmiä tämän energian tuottamiseen. Ja tämä liittyy tuohon kokonaisilmastopakettiin. Eli meillä on tämä tällaisia sitoumuksia uusiutuvista energiavaroista ja komissio on neuvottelut Kankunissa yhteissopimuksen ilmaston sitovasta sopimuksesta ja pyrkii Kioton pöytäkirjaa viemään eteenpäin. Ja täällä sitten Yhdysvaltain ja Kiinan näkemyksiä esitetään ja tässä sitten toimitaan vapaaehtoisesti ja sitten yhtäkkiä havaitaan, ettei tämä toimikaan ja sen jälkeen tehdään sitovia sopimuksia, kun vapaaehtoisuus karjutuu. No täällä on muutamia kansanedustajia, jotka tahtovat näitä tässä viedä eteenpäin tätä suurta eurooppalaista rakennusaloitetta. Noin 40 prosenttia energiassa, energiasta menee rakennusten ylläpitämiseen ja tässä U, näissä uudistus- ja remonttiprojekteissa voidaan säästää paljon energiaa. Jos Eurooppa pääsee tästä kriisistä eroon, niin energia on paljon kalliimpaa kansainvälisellä tasolla ja näin me no, energialaskut nousevat huomattavasti ja täytyy siis e, toimia todella nopeasti viesti, eli Van Rompuyn suuntaan voisitte toivoa, että tuo neljännen päivän helmikuuta olisi myös energiakysymysten tapaaminen, ja tämä tiekartta olisi siellä keskusteltavana myöskin. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi sitten eh, antaisin puheenvuoron Zimanskille minuutiksi. Eh, eh, Kiitoksia paljon puhemies. Hyvä komissaari, haluaisin kiittää myöskin esittelijää oikein rakentavasta ja avoimesta yhteistyöstä tämän mietinnön laadinnassa. Omassa puheenvuorossani haluaisin keskittyä yhteen aiheeseen, nimittäin sitovien tavoitteiden käyttöönotosta energiatehokkuuden osalta. Tämä ei ole meidän ryhmän mielestä hyväksyttävä ajatus. Meillä ei ole vertailukelpoisia indikaattoreita eikä asianmukaisia mittareita. Tavoitteet pitäisi määrittää jäsenvaltioittain, koska ne ovat hyvin erilaisia energian käytön ja energiatehokkuuden suhteen. On muistettava, mitä jäsenvaltiot ovat saaneet aikaan tähän mennessä. Esimerkiksi Puola on parantanut energiatehokkuuttaan 50 prosentilla ihan viime aikoina, mutta se on edelleenkin matalalla tasolla verrattuna EUn keskiarvoon kun otetaan käyttöön yksi, jotain jos otettaisiin käyttöön yksi sitova tavoite, niin se ei olisi tasapuolista, eikä sitä jaettaisi tasapuolisesti jäsenvaltioiden kesken. Kiitokset. Ja sitten Matt Guen puolesta. Matias, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitokset puhemies. Minä haluaisin myös huomauttaa, että tämän energiatehokkuuden suunnitelman uudelleen läpikäyminen on nyt aivan oikea hetki. Ja, ja erityisesti puuttuisin nyt siihen, että rakenteet, rakenteet liikenne, viestintä, kaikki nämä ovat hyvin tärkeitä energiatehokkuuden kannalta ja myös monilla muilla aloilla tämä on erittäin merkittävä ja me tarvitsemme yhteensoviteltua ja yhteenlinkitettyä politiikkaa. Energiatehokkuus on merkittävä tekijä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa, niin kuin täällä ehdimme kuulla meidän täytyy muistaa, että meidän täytyy pyrkiä vähentämään päästöjä. Me emme voi nyt sanoa jotakin hiilidioksidipäästöistä ja sitten taas jotain muuta energiatehokkuudesta. Nämä asiat täytyy linkittää yhteen. Ja siitä syystä täytyy sanoa seuraavat tärkeimmät ydinkohdat. Me tarvitsemme sitovat tavoitteet. Ehdottomasti. Kun puhumme vapaaehtoisista kriteereistä, niin olemme päätyneet niiden pohjalta tähän tilanteeseen. Eli Meillä ei ole sit sitovia tavoitteita, koska on hyvin mahdotonta päästä tuohon 20 prosenttiin. Ja mihin me olemme sitten päätyneet? Kansalaisille on ilmoitettu, että mitään ei ole saatu aikaiseksi, koska me, meillä ikään kuin on kaikenlaisia prosenttilukuja tavoitteena 9 prosenttia, niin 9 prosenttiin on vasta päästy, eli 20 prosenttiin ei päästä, koska meillä ei ole ollut minkäänlaisia sitovia tavoitteita nuo sitovat tavoitteet ovat juuri niitä, jotka innostavat meitä viemään politiikkaa eteenpäin. Tähän tarvitaan poliittista tahtoa, ei mitään muuta. Näiden tavoitteiden näihin tavoitteisiin pääseminen tarkoittaisi sitä, että me voisimme luoda kymmeniä tuhansia työpaikkoja, emmekä me voi tässä taloustilanteessa hylätä tätä mahdollisuutta. Tässä me puhumme talouden, talouspolitiikasta unionin tasolla. Unioni ei pysty luomaan nyt yhteistä politiikkaa työllisyyspolitiikkaan eikä energiatehokkuuspolitiikkaan. Tämä on todella vai, voivoteltavaa. Ja minä toivon, että me nyt voisimme huomenna saada tähän selvän koordinoinnin vastauksen, joka vastaisi myös niihin kriisin tavoit- haasteisiin, joita meillä nyt on edessämme. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavaksi antaisin puheenvuoron herra Paskalle. Kaksi ja puoli minuuttia. pan komisár, kolegyne, mm, Kiitos komissaari, hyvät kollegat. Tämä toimintasuunnitelman uudistaminen tarjoaa mahdollisuuksia EUlle saavuttaa saavuttaa tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Kuitenkin pääajatus tässä on, perustuu siihen logiikkaan, miten energiaa käytetään eri sektoreilla yhteiskunnassa, joilla täytyy ryhtyä toimeen, toimenpiteisiin säästöjen täytäntöön panemiseksi kustannusten laskemisessa ja ympäristön säästämistarkoituksessa. Energiainfrastruktuuri, sen tuottaminen ja sen siirtäminen ja muut ovat tärkeässä asemassa. Ja näitä käsitellään tässä mietinnössä hyvin yleisellä tasolla, eikä puututa niiden hyötyyn. Minusta on hyvä, että EUlla olisi jonkunnäköinen toimenpideluettelo valmiina, jotta voitaisiin vaiheittain parantaa energian tehokkuutta. Kun otetaan huomioon EUn tavoite, eli 20, prosentin lasku vuoteen 2020 mennessä, olisi varmasti sen kannalta tärkeää katsoa, mitä toimenpiteitä, missä laajuudessa ja mihin hintaan ja millä hyödyllä olemme nyt jo valmiita toteuttamaan. Näin nyt tai seuraavien kymmenen vuoden aikana. En väitä, että meidän pitäisi katsoa vain pelkkää tuot, energian tuotantoa ja siirtoa, mutta kun ajatellaan pitkän väliajan suunnitelmaa, ja, ja kun ajatellaan näitä korkeita kustannuksia, niin olen sitä mieltä, että tällä alalla ei pystytä tähän tavoitteeseen pääsemään vuoteen 2020 mennessä. Ja sen takia komission pitäisi nyt jo toimia hyvinkin selektiivisessä mielessä katsoa, miten rahoitus järjestyy ja miten, miten nämä määräajat pystytään pitämään ja toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, joilla on vahvimmat tai parhaimmat vaikutukset ja jolla on myös yleisön tuki tai kansalaisten tuki. Komissaarilla on jo paljon projekteja käynnissä talojen eristämiseksi ja talojen lämmittämiseksi, ajoneuvojen vähentämiseksi tai ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi. Mutta uusia kannusteita pitäisi, pitäisi pyrkyä, pyrkiä luomaan. Tämä on ainut tapa pyrki, saada energiatehokkuutta kasvatettua. Kiitos. Karins, képviselőurat kérem kép. Paljon kiitoksia. Ja sitten Karins, kaksi minuuttia, olkaa. Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, arvoisat kollegat. Minulla olisi kysymys. Kuka tietää, paljonko öljyä ja kaasua tuodaan Eurooppaan, kuinka paljon me kuinka paljon me käytämme tai kuinka paljon me hankimme näitä resursseja Euroopassa. No, vastaus kuuluu, että näitä resursseja ei paljon ole Euroopassa, mutta öljyä ja kaasua tuodaan paljon eh, lähi ja Venäjältä. Ja tämä tarkoittaa riippuvuuttamme näistä maista ja silloin tulee yhä vaikeammaksi saada aikaan suhteita kolmansien valtioiden kanssa. Ajatellaanpa, hyvät kollegat, hetkinen sitä, että mikä öljy ja ka- öljyn ja kaasun tuonti tarkoittaa kansalaisillemme. Tämä tarkoittaa sitä, että me viemme eurooppalaista rahaa kolmansiin valtioihin. Me viemme rahaamme ja tuomme öljyä ja kaasua. No mitä tiedämme tulevaisuudesta? Tiedämme, että tulevaisuudessa öljy ja kaasun, öljyn ja kaasun hinnat nousevat, koska nämä resurssit tulevat yhä niukemmiksi. Ja se tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa, jos emme muuta käyttäytymistämme ja kulutustottumuksiamme, viemme yhä enemmän rahaamme rajojemme ulkopuolelle kolmansiin valtioihin. Hyvät kollegat, on olemassa yksinkertainen tapa lopettaa tämä massiivinen rahan vienti EU-sta. Ja tämä on hyvin yksinkertaista. Meidän täytyy olla energiatehokkaita, meidän on säästettävä energiaa ja säästämällä energiaa saamme sellaista rahaa, jota voimme sitten investoimaan ei kolmansiin valtioihin, vaan omiin talouksiimme. Ja senpä takia pyydänkin kaikkia teitä ja meitä tukemaan herra Ventsenin mietintöä energiatehokkuudesta, koska tämä on se todellinen tapa, jolla voimme auttaa omia kansallisia talouksiamme. Kiitoksia. Kiitokset. Minuutiksi rouva Ulskokilana puheenvuoron. Eh, jag vill också börja med att tacka herr Bentsen. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin kiittää herra Bentseniä Nämä johtopäätökset ovat mietinnössä hyvin selvät. Meidän pitää toimia sitovasti mahdollisimman nopeasti, jotta meidän energiatehokkuustavoitteemme saadaan lyötyä lukkoon. Ja tämä taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöllisistä ja työpaikkojen näkökulmasta kun tehdään e, e, eroa tehokkuuden ja säästön välillä. Tämä mietintö on hyvin selkeä sen osalta. ei ole hyvä, jos meidän energiaresursseja käytetään niin, että ne, ne, ne tulevat huonosti hyödynnetyiksi. Ja että ikään kuin lämmitämme harakoille. Meidän täytyy luonnollisesti arvioida nämä riskit mahdollisimman fiksusti. Miten me arvioimme näitä asioita? No meillä on erilaisia sektoreita, joilla on joko eurooppalaisia tai kansainvälisiä yhteisiä tavoitteita. Meidän pitäisi saada jonkunnäköinen yhteinen laskentajärjestelmä tai, tai, tai mittaamisjärjestelmä. Nythän vasta testataan sitä, mitä vaikutusta on, jos me, meillä ei ole sitovia tavoitteita. Ja tässähän me viedään ikään kuin tavoitteita aina vaan eteenpäin ja eteenpäin, eikä saada mitään toimenpiteitä aikaan. Kiitokset. Minä toivon nyt teidän kaikkien pitävän kiinni annetuista puheajoista. Shatsi Markakis, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Energiatehokkuushan on ollut sellainen resurssi, jota meille on tarjottu tämä uinuva jättiläinen, eli eurooppalainen, jolla on valtavasti potentiaalia. Ja itse asiassa tämä ei ole millään tavalla ideologista edes. Mehän voimme aika tavalla vain neutraalisti asiaa käsitellä, ja ainut asia, joka meitä käsittää, käsi, joka meitä kiinnostaa ja josta ollaan eri mieltä, on tämä sitovuus. Tämä kaksiasteinen lähetä, portainen lähestymistapa, jota ehdotatte, ja että ensi alkuun rakennamme tälle vapaaehtoiselle järjestelmälle. Sen jälkeen, kun huomaamme, että 2020 tavoitteita ei saada aikaan, niin sitten ikään kuin sidotaan, sidotaan kädet eri jäsenmailta. Mutta en nyt oikein tiedä, toimiko tämäkään aluekehitysrahaston rooli on hyvin tärkeä, koska koheesiorahastolla on valtava väline, jota ei käytetä täysimääräisesti. Ja nyt energiatehokkuuden annalla vihdoin ja viimein voitaisiin saada eurooppalaista lisäarvoa tätä kautta, jotta käytettäisiin innovatiivista, innovatiivisia ratkaisuja, joita ei ole tähän mennessä onnistuttu löytämään. Esittelijänä komission vastuuvapausmietinnön osalta on nähnyt, kuinka paljon me tuhlaamme rahaa. Nyt meidän pitäisi lopettaa tämä tuhlaaminen ja herra komissaari Oettinger on hyvä, että te asetatte prioriteetiksi sen, e, että näitä rahastoja tai tätä rahastoa käytettäisiin paremmin hyväksi myös energiatehokkuuden saavuttamiseksi ja se toisi meille lisäarvoa. No, on olemassa erilaisia kampanjoita. Ö, esimerkiksi suihku, suihkujen, suihkujen veden säästäminen ja kaikkia muita. Tällaisiin pitäisi globaalisti lähestyä ja meillä yhteinen tavoite olla ilman, että minkäännäköisiä tämmöisiä ideologi, ideologisia, tämmöisiä ideologisia kampanjoita ryhdyttäisiin tukemaan. Kiitokset. sitten olkaa hyvä. Allereerst wil ik de rapporteur de heer Benson bedanken voor zijn rapport dat hij gemaakt. Kiitokset. Minä haluaisin ensiksi kiittää herra Benseniä tästä tekstistä. Se avaa meille reitin tulevaan vuonna 2000, vuoteen 2050 mennessä unionin olisi tullut nyt, olisi pitänyt vähentää näitä kasvihuonekaasupäästöjään 85 prosentilla ja miten tähän päästään energiatehokkuudella. Me, meidän tulee kehittää muita energiamuotoja, mutta tärkeintä on käyttää energiaa tehokkaammin. Ja vielä meidän ponnistelumme eivät riitä näihin tavoitteisiin päästäksemme. Eli meidän täytyy tehdä työtä monilla aloilla, esimerkiksi rakennusten eristämiskysymyksissä, ja meidän täytyy miettiä myös ympäristön ja ilmaston tilaa. 55 prosenttia menee energiasta tuohon noiden rakennusten ylläpitämiseen joten me tarvitsemme huomattavia uudistuksia rakennusten uudista, uudistamiseen. Meillä, mutta tämä uudistusohjelma tällä erää kestää liian kauan. Emme ikinä saavuta vuotta 2050 tällä uudistustahdilla. Me tarvitsemme eurooppalaisen aloitteen näille rakennuksille ja meidän täytyy toimia siten, että energia myös maksaisi vähemmän, jotta kansalaisten olisi mahdollista kuluttaa vähemmän energiaa, eli kansalaiset tässä, tästä eniten hyötyisivät. Kiitokset. Ja sitten Zobro, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. 2009 syyskuusta lähtien Euroopassa on alettu korvata perinteiset lamput energialampuilla ja sitä perusteltiin energian säästöllä. Ja näin tehtiin huolimatta siitä, että tiettiin, että tämä operaatio olisi liian kallis kansalaisille kannettavaksi hyvin lyhyessä ajassa. En usko, että on salaisuus enää, että Euroopan komission esittämät tiedot olivat peräisin tällaisten uusien lampujen mainostusmateriaalista. Tästä mietinnöstä voin havaita vain ylioptimistisia oletuksia, jotka eivät ota jäsenvaltioiden välisiä eroja huomioon ja niitä kuluja, joita joudutaan maksamaan, jos näitä suuntaviivoja joudutaan panemaan täytäntöön. Energiatehokkuuden parantaminen kahdella, kahdella prosentilla ja kasvihuonekaasujen vähentäminen tulee liian kalliiksi. Kiitoksia. Sitten herra Enään, olkaa hyvä. Energiatehokkuus on suuri haaste. Meidän täytyy pyrkiä vähentämään maan, maanosamme riippuvuutta ja tässä on rahoitushaaste, jotta voimme uusille energiatuotteille löytää varoja ja elinvoimaistaaksemme koko maan, maan osaamme. Energiatehokkuuden pitäisi olla meidän huomiomme keskiössä ja unionin tavoitteiden ja jäsenvaltioiden tavoitteiden täytyy kiinnittää huomiota sosiaaliasuntoihin, koska juuri kaikista huonoimmassa asemassa olevien pitäisi pystyä hyötymään tästä. Meidän täytyy lopettaa tämä skandaali, jossa kaikki, kaikkein köyhimmät joutuvat kärsimään suurimmista energialaskuista ja sitten rikkaimmillemme saamme aikaiseksi kaikenlaisia verotu, verohelpotuksia energiatehokkuuden edistämisestä. Oikean energiatehokkuuden täytyisi sisältää myös sähkön myymisen eh, metroille, rautateille, ratikoille eh, vähemmällä maksulla kuin aikaisemmin, niin kuin Ranskassa tehtiin ennen kuin unionin energiapolitiikka tuli sen kieltämään. Meidän täytyy pyrkiä nyt sisämarkkinat rikkomaan ja tämän sähkömarkkinat rikkomaan myös, koska kilpailu energialle, jota ei voi varastoida eikä pystytä helposti liikuttamaan maasta toiseen haittaa energiatehokkuutta. Energiatehokkuuden väitetään luovan uusia työpaikkoja, mutta näin voidaan toimia, jos meillä on selvä unionin teollisuustavoite, joka sitten vastaa näihin vapaakauppanäkehaasteisiin. Kiitokset ja sitten Marcin Kiewicz, kaksi minuuttia. Panie komisarzu, zgadzam się z panem sprawozdawcą że należy kłaść większy nacisk na innowacje systemowe, takie jak... Hmm, kiitos. Meidän pitäisi painottaa enemmän tällaisia älykkäitä verkkoja ja älykkäitä mittausvälineitä, kun ajatellaan myös lämmön jakelujärjestelmiä säästöjä voidaan tavoittaa vain, jos jokainen kansalainen tuntee olevansa henkilökohtaisesti vastuussa tästä. Kyllä me olemme oppineet vettä säästämään, nyt meidän pitää oppia energiaakin säästämään. Kaikki uudet infrastruktuurit pitäisi rakentaa säästöihin tähdäten energiatoimitusvarmuus on Unkarin puheenjohtajakaudella tulee olemaan yksi tärkeimmistä tavoitteista, mutta EU:ssa tullaan käymään tullaan käymään keskusteluja lainsäädännöllisistä ja muista toimenpiteistä, jotta voidaan varmistaa Euroopan energiasektorin kilpailukyvyn säilyminen. Minun mielestäni kun katsoimme Cancunin keskusteluja, niin meidän pitää katsoa ennusteiden luotettavuutta ja tämän polttoainemiksin luotettavuutta. Meidän pitäisi ajatella ehkä uudenlaista lähestymistapaa kulutuksen ja tuotannon osalta. Liikenne on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joilla säästöjä voidaan saavuttaa. Tehokkuus EU-ssa pitäisi sopeuttaa vaikuttaa kulutukseen ja tällä tavalla pystyttäisiin muuttamaan kansalaistemme kulutustottumuksia. Minusta nämä muutokset toisivat paljon myönteisiä tuloksia lähiaikoina. Kiitokset. De Angelis, olkaa hyvä minuutti. Grazie. Kiitoksia puhemies. Mietintö, jonka kollega Benson on laatinut, on hyvin myönteinen ainakin neljästä syystä. Ensinnäkin siinä todetaan, että energiatehokkuus on kaikkein tehokkain ja nopein tapa vähentää ilmastonmuutosta edistäviä päästöjä. Ja se tällaiset investoinnit saavat aikaan talouskasvua ja myöskin työpaikkoja pk-yrityksissä. Ja sen takia, että se lait, esittää myöskin valideja ehdotuksia uusiutuvien luonnonvarojen käytöstä ja myöskin se myötä vaikuttaa ammatillista sen koulutuksen edistämiseen ja pk-yritysten kehittymiseen ja myöskin olemassa olevien rakennusten parantamiseen. Ja siinä esitetään konkreettisia tavoitteita ja se vahvistaa energiatehokkuussopimusten merkityksen, jonka myötä pystytään antamaan taattuja energiansäästöjä ja luodaan työpaikkoja ja vähennetään kansalaisten sähkölaskuja. Ja lopuksi mietintö on hyödyllinen sen takia, että se pyrkii määrittämään päästöille sitovat tavoitteet. Meidän on saatava aikaiseksi 20 prosentin tavoite. Me emme voi jättää käyttämättä tätä tilaisuutta, koska se olisi sellainen vääränlainen viesti Euroopalla, joka veisi sitä toimintaan suunnattua rohkeutta. Kiitoksia. Sitten Pana Jotova, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvät jäsenet. Energian tehokkuus on EUn päätavoitteita, koska se kuuluu ö, osana hii, vähähiiliseen kilpailukykyiseen talouteen, joka parantaa taloudellista tuottavuutta ja työpaikkojen kasvua. Huominen ääne, viestys energiatehokkuussuunnitelmasta lähettää selkeän viestin komission ja neuvoston suuntaan siitä, miten nopeita toimia tarvitaan ja millä tavalla niitä toimeenpannaan. Haluaisin vedota komissioon siinä, että se syvällisesti analysoisi olemassa olevaa alan lainsäädäntöä olemassa olevien rakennusten saneeraus ja tarkemmat rakennusnormit, riittävä infrastruktuuri, modernit tekniikat ja, ja, ja ajoneuvot eivät ole mahdottomia tavoitteita. Ne kuuluvat osana toimintasuunnitelmaan jota komissio esittää vuodelle 2011. Johtopäätöksenä energiatehokkuudella on potentiaalia onnistua. Sen pitää kuitenkin hyödyttää kaikkia taloudellisesti ja sen pitää olla myös yleisesti hyödyllinen. Kiitokset ja sitten Figueiredo, olkaa hyvä minuutti. Kiitokset. Niin, Tällaisen energiatehokkuustoimintasuunnitelman hyväksyminen vaatii myös 2006 suunnitelman toteutuksen arviointia ja selvää strategiaa energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Kriisiväite ei voi olla mikään tekosyy tuota 20 prosentin tavoitetta täyttämättä jättääksemme vuoteen 2020 mennessä eikä energiaköyhyyskysymys saa jäädä ulkopuolelle. Meidän täytyy vaihtaa myönteisiä kokemuksia eri valtioissa, eikä tule unohtaa Kiinaa ja Yhdysvaltoja. Eikä, myö, enkä, ja, enkä myöskään halua unohtaa rakennusten energiatehokkuuksia, liikennettä, teollisuutta, sosiaaliasuntoja ja niin poispäin. Nämä täytyy liittää unionin talousarvioon jäsenvaltioiden tukemiseksi ja perheiden auttamiseksi köyhimmissä olosuhteissa. Energiatehokkuus kasvattaa työllisyyttä ja vähentää köyhyyttä. Ja se on yhteiskunnallisen kehityksen yksi avainasema. Asevain kysymys. Kiitoksia. Kiitokset. Ja herra Seber, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, herra komissaari. Teillä on hyvä suunnitelma ja kollega Benson on sitä vielä jopa parantanut. Meidän pitää nyt onnistua talouskasvu ja energian tehokkuus yhtälöä saamaan toimimaan. Meillähän on normaalia teknistä edistystä tapahtunut ja me tuotamme jo nyt energiatehokkaampia tuotteita. Kuitenkin meidän pitää onnistua kasvusta huolimatta saada pienennettyä energialaskujamme meidän täytyy keksiä innovatiivisia ratkaisuja ja äh, poliitikkojen pitää antaa kannusteita tämän takia. Ja sitten on olemassa historia, joka osoittaa, että ne yhteiskunnat, jotka ovat olleet menestyksekkäimpiä, ovat sellaisia, jotka ovat pystyneet tehokkaimmin hyödyntämään omia raaka-aineitaan ja resurssejaan ja, ja tällä tavalla kasvattamaan elintasoaan. Meidän täytyy kuitenkin e- energiatehokkuuteen pyrkiä, jos haluamme myös e, ilmastotavoitteisiin päästä muonuttaisin, että tämä on myös aluepoliittisesti tärkeä tavoite. Ja kun tämä pääoma, joka vapautuu tästä äh, äh, energian säästämisestä, äh, helpottaa tai parantaisi myös kulutus, kulutuksen kasvua ja Meillä en halua sitovia tavoitteita. Me emme saa unohtaa keskustelussa näitä arviointia ja mittausongelmia. On tärkeää, että osoitetaan tie, johon suuntaan kuljetaan. Ja sen takia komissaari ja esittelijä ovat ihan oikealla teillä, tiellä vaatiessaan tällaisia sito, ei sitovia tavoitteita tässä vaiheessa. Jos sitovia sitoviin äh, tavoitteisiin ryhdytä meidän ryhmämme mielestä. Tämä on täysin hylättävä lähestymistapa. Kiitokset. Ja Svoboda minuutti. Uh, ich möchte zuerst uh, dem Kollegen Benz... Haluaisin ensinnäkin onnitella herra Rensenia hyvästä mietinnöstä. Yksi kommentti vaan komissaari, tehän tunnette aluepolitiikkaa. Minä tunnen kunnallispolitiikkaa Saksassa ja ovatko nämä nyt sitovia vai ei nämä tavoitteet, niin jos me emme ajatella kuntia, alueita, maita ja siellä tosiaan viedä läpi, tätä, myydä sitten tätä, tätä tavoitetta. Liikennepolitiikka tulee aina esille, energiaköyhyyden torjuminen, eihän sitä kansallisella tasolla voida voida säädellä, vaan se säädellään ihan kunnan, kuntien ja kaupunkien tasolla. Ja senpä takia nyt on mahdollisuus ö, ö, saada mukaan kunnat ja kaupungit ja, ja alueet tähän suureen eurooppalaiseen politi äh, politiikkaan, koska niilläkin on oma, äh, ikään kuin oma lehmänsä ojassa. Ja nimenomaan kunnat, alueet ja kaupungit on tärkeä saada mukaan, koska vain sitä kautta saadaan tavoitteet toteutettua, olivat ne sitten sitovia tai eivät. Carvalho. Kiitokset. Ja sitten Karvaljo olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Kiitokset, puhemies. Hyvä komission jäsen, energiatehokkuus on tehokkaan politiikkamme väline ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen väline ja paremman ilmanlaadun tae. Energiatehokkuudessa me tahdomme toimia siten, että tuotamme enemmän vähemmin varoin ja luonnonvaroin. Meidän täytyy toimia hyvin kunnianhimoisesti näissä kysymyksissä. Tässä komission ehdotuksessa on yksittäisiä tavoitteita, jotka ovat hyvin myönteisiä ja siinä on mukana hyvin merkittäviä kohtia energiaa perusrakenteiden uudistamiseksi. Esimerkiksi kaikenlaisissa älylämmityslaitteissa. Ja tässä puhutaan myös tieteellisestä tutkimuksesta ja varainohjaamisesta tähän tieteeseen tutkimukseen unionivaroista. Ja näin voitaisiin kehittää parempia energiantuotannon muotoja ja energian käytön muotoja. Tähän pitäisi pystyä käyttämään rakennerahastojen varoja. Myös toivotaan tämän olevan talousarviossamme yksi etusia kysymys vuoden 2013 jälkeen. Herra Benseniä haluaisin kovasti onnitella tästä mainiosta työstä ja siitä tasapainosta, jonka hän on löytänyt tähän tekstiin ja toivon, että kaikki voisitte tukea tätä tekstiä. Kiitokset. Kiitokset Rova Carvalho. Coming for one minute. Kollega Palcitis, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissaari, vaikka energiatehokkuus on saanut osalleen paljon lainsäädäntöä, niin vielä tuloksia puuttuu. Tiedemiehet sanovat, että ei päästä kuin puolen 20 prosentin tavoitteesta ja sen takia tarvitaan sitoutuneita toimenpiteitä jäsenvaltioilta. Minusta komissio uudelleen tarkastellessaan energiatehokkuustoimintasuunnitelmaan pitäisi ottaa huomioon, että jäsenvaltiot eivät käytä niitä säästötoimenpiteitä riittävästi toimitusvarmuuden lisäämiseksi. Jäsenvaltioilla pitäisi olla sitovia tavoitteita energiatehokkuuden suhteen ja niitä pitäisi seurata, koska muuten käy niin, että potentiaalia ei täysimääräisesti saada käytettyä hyväksi. Van Nistelrooy. Kiitokset. Nyt Van Nistelrooy, kaksi minuuttia. Dank u wel, commissaris. Heel graag ga ik in op eh, dit rapport. Kiitos puhemies, herra komissaari. Tämä on erinomainen mietintö ja sen eh, kautta voidaan saavuttaa ympäristötavoitteet päästöjen vähentämisessä ja samanaikaisesti saavuttaa tavoitteet kilpailukyvyn osalta ja se auttaa ympäristöä ja auttaa säästämään rahaa. Komissaari, on hyvin tärkeää, että me nyt saamme tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpantua. Kommentit. Ensinnäkin nämä kansalliset suunnitelmat. Niitä suunnitelmia voitaisiin varmasti vielä parantaa. On hyvin tärkeää, että komissio katsoo kriittisesti näitä kansallisia toimintasuunnitelmia. Komissio ehdottaa, että tehdään kahdessa vaiheessa työtä. Ensimmäisessä vaiheessa konsultoitaisiin ja saataisiin jonkun, jonkun näköistä painostusta aikaan ja sitten toisessa vaiheessa täytäntöön pantaisiin tämä painostus. Ja kun puhutaan painostuskeinoista, niin niihin liittyen minulla on komissaarille kysymys Onko olemassa välineitä käytössä? Voisitteko kertoa, onko olemassa riittäviä välineitä, jotta voitaisiin varmistaa, että jos jotain painostusta pitää jäsenvaltiota kohtaan harjoittaa, että sillä on myös tuloksia? Jos voisitte antaa meille nyt tai jossain vaiheessa tulevaisuudessa kertoa, äh, tietoa siitä, mitä tämä, nämä välineet ovat. Sitten aluepolitiikka, herra Svoboda, Svoboda tähän äh, äh, viittasikin. Rahastoilla voidaan saada enemmän tehtyä sitä rahaa, jota on olemassa, ei kaikissa maissa käytetä energiatehokkuuden parantamiseen. Me olemme tehneet tarkistukset, jotta tätä pystyttäisiin artiklassa 21 muuttamaan. Ei tässä pyydetä lisää rahoitusta, vaan tässä halutaan varmistaa, että olemassa oleva rahoitus käytetään paremmin hyödyksi. Sitten kysymys, joka liittyy siihen, mitä herra Svoboda aikaisemmin sanoi. Meidän pitää myös varmistaa se, että kansalaiset, alue- ja paikallisviranomaiset saadaan sitoutettua. Ja, ja meillä pitää esimerkiksi myös teollisuus saada sitoutettua. me olemme pyrkineet saamaan uuden hallintomallin tämän sektorin kanssa. Ja me olemme saaneet aika kahden prosentin vuosisäästöt. Ja, mutta kiitos esittelijälle tästä. Kiitokset. Sitten annan puheenvuoron Silvia Renatsikaulle. Olkaa hyvä. Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen. 15 000, 20 000 eurooppalaista kärsii energiaköyhyydestä ja siitä syystä energiatehokkuus ja energian säästäminen on erittäin merkittävää ja sosiaaliasuntojen pitäisi olla etusia kysymyksessä. 2020 mennessä rakennettujen rakennusten pitäisi olla selvästi energiatehokkaita, mutta nykyiset rakennukset vaativat riittäviä varoja uudistu, uudistuakseen. Siitä syystä olen sitä mieltä, että meidän täytyy keksiä uusia verohelpotuksia jotta, ja erilaisia maksuavustuksia, jotta voitaisiin pitkällä aikavälillä sitoutua näihin rakennusten uudistuksiin. Hyvä komission jäsen, me olemme järjestäneet eh, tärkeitä kokouksia näistä asioista jo viisi vuotta sitten. Silti on ikävää, että noin 400 eh, paikallisalueiden ja aluehallinnon edustajia ovat joutuneet sanomaan, että he eivät tiedä eh, jokaisen jäsenvaltion mahdollisuuksista 4 prosenttia käyttää unionin rakennerahastoista energiatehokkuuden kehittämiseen edistämiseksi. Hyvä puhe, puhemies, minä toivon komissiota eh, tätä eh, puolivälin arviointia rahoituksen lisäämisestä energiatehokkuusohjelmissa ja myös toivon, että toivoisitte, että 15 prosenttia voitaisiin unionin aluekehitysrahastosta ohjata eh, tulevissa rahoituskehyksissä energiatehokkuuden kasvattamiseen. Kiitokset. Ja Seuraavaksi antaisin puheenvuoron Kanchianille. Olkaa hyvä. Grazie presidente. Eh, grazie signor commissario. Eh, Kiitoksia puhemies ja komissaari. Tietysti olen kiitollinen niin kuin kaikki muutkin e, e, esittelijä Bentseenille, joka esitti mietintönsä täysin aikataulun mukaisesti. Komissaari tässä alussa totesi, että ja olen samaa mieltä, että kun puhutaan energiatehokkuudesta, niin ollaan hieman akateemisilla teillä, koska kun puhutaan 20 prosentista, niin silloin puhutaan puolikkaasta siitä, emmekä tiedä ihan, että mistä luvuista puhutaan, mihin verrataan mitäkin. Eli on sellainen hetki ja yleinen ilmasto, jossa meidän täytyy todellakin kääntää sivua. No kuinka se tapahtuu? Minä uskoisin, että ennen kaikkea pitää mennä innovaation suuntaan ja uusien teknologioiden suuntaan, jotka koskevat näitä ennen kaikkea rakennuksia, eli energiatehokkuutta niiden osalta, ja sitten toisaalta koskee, ja se koskee liikenteen energiatehokkuutta. Mutta haluaisin hetkisen nyt käsitellä sitä tärkeää seikkaa, joka liittyy asianmukaisiin resursseihin, jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin. Minä uskon, että meidän täytyy käyttää rahaa säästääksemme. Tänä päivänä Barroso totesi, että eurobondit eivät mene läpi ja hän sanoi, että hänellä on takataskussa muita rahoitusvälineitä. No hyvä komissaari, me olemme käynnistäneet tässä jokin aikaa sitten ja äänestäneet mietinnöstä, joka perustaa ää, edellisten recovery planien käyttömahdollisuudesta myöskin energiatehokkuustoimiin ja symbolisella tasolla voitaisiin tämä nähdä sellaisen periaatteen aikaansaamistoimeksi, joka pyrkii rationalisoimaan niitä äh, rahastoja, esimerkiksi kohesiorahastoa, jotta voitaisiin antaa rahaa sillä tavalla, että ei anneta vain niitä ilmaiseksi, vaan annetaan ne lainaksi siten, että arvostetaan tärkeitä projekteja. Ja se olisi sellainen rahasto, jolla on merkitystä asioiden edistämiseksi. Tämä olisi oikea järjestelmä, jolla voidaan etsiä lisää resursseja ja saataisiin aikaan se, että energiatehokkuus ei ole enää mikään tabu. <clears throat> Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari, arvoisat kollegat. Energiatehokkuustoimintasuunnitelman tarkastus on sellainen asia, että sitä täytyy tarkastella holistisesti, jotta pystyttäisiin ottaa, ottamaan huomioon kaikki strategiset näkökohdat Euroopasta. Täytyy tarkastella ensinnäkin energiatehokkuutta perustavanlaatuisesti siksi, että se myötävaikuttaa 2020 strategian tavoitteet ja 20 prosentin energiankulutuksen vähentämistavoitteet. Sen toisaalta sitten taas se tukee sellaisia aloitteita, joilla pyritään käyttämään Euroopan unionin energiasäästömahdollisuudet. Olen iloinen siitä, että tässä on käytetty paljon aikaa energiatehokkuuden parantamiseksi rakennuksissa. Ja myöskin eurooppalaisella tasolla. Yrityksemme pitäisi, yrityksiemme pitäisi toimia ja miettiä tarkemmin tuotantoprosesseja ja tuotteitaan. Ja positiivista on se, että tavoitteet asetetaan sitoviksi, koska ilman niitä ei pystytä saamaan aikaiseksi Euroopan unionin tasoisia kunnianhimoisia tavoitteita. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi vielä Podimata, olkaa hyvä minun. Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin ottaa esille seuraavan asian. Me tarvitsemme sitovia tavoitteita energiaa taloudessa erityisesti nyt tässä hyvin hankalassa yleistaloustilanteessa tietyissä valtioissa. Me tarvitsemme uusia kannustimia talouden kasvuun ja työllisyyden kehittämiseen. Meidän täytyy luoda innovaatiolle hyvät olosuhteet ja meidän täytyy eurooppalaisia yrityksiä, erityisesti PK-yrityksiä, rohkaista käyttämään uusia teknologioita ja käyttämään tätä teho, energiatehokkuutta. Jäsenvaltioiden tulee luoda sellaiset markkinat, jotka tuottavat lisäarvoa ja työllisyyttä kestävästi. Niin tästä sitten syntyisi kotitalouksille ja yrityksille sekä julkiselle sektorille selkeitä etuja, koska energialasku olisi täten pienempi. Minä olen ilahtunut tästä tekstistä ja toivon, että komissio ottaisi siitä mallia ja osallistuu tähän kriisin ratkaisuun tällä tavalla. Kiitokset. Toivon teidän kaikkien pitävän nyt kiinni näistä puheajoista. Nyt siirrymme sitten tähän puhe, puhu ja luettelon ilman alkupe- ajanko etukäteistä menettelyä. Tätä tässä ensiksi herra Peter Jaar. Kiitos puhemies, herra komissaari. Luonnollisesti tämä on tärkeä teema ihan ymmärrämme eh, meidän vähiä raaka pitää eh, säästeliästi käyttää. Mutta tietenkin tämä on tietynlainen, eh, nämä tunnusluvut ovat myös haasteellisia, niitä pitää katsoa realistisesti. Niiden tunnuslukujen pitää olla myös tehokkaita, paitsi yhteiskunnalle myös kansalaisille ja omista kuluttajan pitää pystyä maksamaan näistä säästöistä ja kansalaisen pitää ymmärtää, mitä tässä tavoitellaan. Ja vain tällä tavalla saadaan kansalaisten hyväksyntä ilmastonmuutos toimenpiteille. minusta tämä puuttuu kokonaan tästä nyt tästä mietinnöstä. Kiitokset tästä lyhyestä puheenvuorosta. Seuraavaksi minuutti. Puhemies, komissaari cancnin neuvottelut näyttivät olevan menestyksekkäitä ilmastonmuutoksen kannalta, mutta Kiinan kaltaiset maat eivät odota cancnin tuloksia. Ne jatkavat toimenpiteiden suorittamista Kööpenhaminan epäonnistumisen perusteella. Jos me olemme energiatehokkuudesta ja energian säästöstä, säästössä epäonnistuneita, niin emme onnistu muuten, muutenkaan. Meidän kotitaloutemme, julkiset palvelumme ja yritykset maksavat liikaa. Ja toiseksi emme pysty vihertämään eurooppalaista talouselämää. Joten meidän täytyy miettiä sitä, että jos meistä on vaikeata puuttua Kiinaan ja pärjätä kilpailussa niiden kanssa, niin kuinka voimme kilpailla vihreän Kiinan kanssa sitten aikanaan. Ja sen takia meidän täytyy tehdä parhaamme 2020 tavoitteiden saavuttamisessa. Kiitokset. Ja sitten Alfano minuutti. Grazie Presidente. Con le politiche di efficienza energetica. Energiatehokkuuspolitiikat jäsenvaltioissa 2020 vuoden varalta on aivan selvää, että emme pääse 20 prosentin energiankulutustavoitteeseen, vaan 10 prosenttiin, ja se on todella pettymys. Jos energiankulutus jatkuu, kasvaa, niin on riskinä se, että pääsemme 20 prosentin uusiutuvien energiavarojen tavoitteeseen, koska ja olen ilman muuta sitovien tavoitteiden kannalla, myöskin energiatehokkuuden kann- kannalta, koska, jotta voisimme varmistaa, että energian tavoitteet saataisiin vastavuoroisesti toteutettua mutta jäsenvaltioiden hyvän tahdon varassa oleminen ei ole palkitseva strategia. Euroopan unionilla on tehtävä määrittää sellainen tie, jossa politiikkaa voidaan tarkoitushakuisesti ja selkein tavoittein toteuttaa. Me haluamme rahoitusta ja ponnistuksia puhtaan energian aikaansaamiseksi ja pyytäisin sen takia tukea tarkistukselle numero kaksi, jossa pyydetään komissiota 2011 vuonna käynnistämään energiatehokkuuden aloitteen koskien olemassa olevia rakennuksia. Kiitokset. Sitten Rossi minuutti. Grazie Presidente. Kiitoksia puhemies. Energiatehokkuus on avainsana tulevaisuuden taloudessa, mutta se ei ole itsestään selvyys suinkaan. On tärkeää, että jäsenvaltioihin puututaan, koska jos parannetaan yritysten tehokkuutta ja asuntojen tehokkuutta, niin tällaiset jäsenvaltiot pitäisi saada palkittua. Ei ole mitään järkeä investoida, jos ei saa mitään palkkiota siitä. Energiatehokkuus tarkoittaa, että autetaan ympäristöä ja äh, säästetään resursseja, mutta se on ensiarvoisen tärkeää, jotta Euroopan laajuisesti politiikalla tuetaan tällä vaikealla äh, ja arkaluontoisella alalla suoritettuja tukitoimia. Sitovat tavoitteet saavat aikaan usein lisäkuluja, jotka ovat epätehokkaita niin ikään. Ja asiakkaat joutuvat säästämään myöskin eh, elintason suhteen ja energiaturvallisuuden suhteen tai toimitusvarmuuden suhteen. Kiitokset. Sitten Severin, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Meidän kantamme on se, ilmastonmuutoksen juuret eivät ole kaikki ihmisestä peräisin. Meillä tietysti niin kaikilla alueellisesti ja globaalisti vastuu ilmastonmuutoksen aiheuttajia vastaan, jotta saisimme luonnon tilan pidettyä entisellään. 40 prosenttia energian kulutuksesta maailmassa kuluu taloihin, rakennuksiin. Meidän pitää löytää uusia mahdollisuuksia kehittää rakennusta ja rakennusten uudistamista. Meidän täytyy samalla myös vähentää autojen päästöjä hybridi- ja energiatehokkailla tekniikoilla. Onen varma, että poliitikot myös haluavat osoittaa esimerkkiä tässä kysymyksessä. Kiitokset tästä. Basescu, olkaa hyvä minuutti. Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin myös korostaa sitä, miten merkittävää energiatehokkuuden edistäminen on. Se tuo huomattavia etuja koko taloudelle. Ja täytyy muistaa myös yhteiskunnalliset edut uusien työpaikkojen muodossa vuoteen 2020 mennessä. Myös uusien teknologioiden kehittäminen ja myyminen ja markkinoille saattaminen ovat välttämättömiä. Näin täytyy muistaa eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn kehittäminen ja maailmanlaajuinen energiakilpailu. Me tarvitsemme yhteiset välineet ja kansalliset tavoitteet energiatehokkuudelle, mutta unionitason valvontaa näille toimille. Minä olen kovasti tyytyväinen komission ajatuksien Single Energetic Networkista. Ja tähän me tarvitsemme konkreettisia toimia, jotta luvat infrastruktuurin korjaamiseen ja varoje varat niihin myönnettäisiin nopeammin. Kiitokset teille. Ja sitten lopuksi vielä Styler, olkaa. Thank you, Mr. President. And, uh... Kiitoksia puhemies ja kiitoksia Bensonille alkuhuomautuksista, jossa mainittiin rakennusteollisuus. Erityisesti hän kiinnitti huomiota siihen, että oma mietintöni kyseisestä aiheesta äänestetään tammikuussa. Ja tuossakin mietinnössä asiasta keskusteltiin. Herra Svoboda mainitsi paikallisviranomaisten merkityksen, niin haluaisin kiinnittää huomiotanne, että tällä hetkellä UKssa budjettileikkaukset ovat vaikuttaneet raskaasti paikallisviranomaisen toimintaan. Ja mielestäni keskusteluissa täytyy ottaa tämä huomioon. Minulla olisi kysymys myöskin komissiolle. Mietinnössä puhutaan näiden älykkäiden mittareiden tärkeydestä ja tuossa todetaan, että 2011 vuoden lopun mennessä yhteinen, yhteiset toiminnot pitäisi olla määriteltävistä. En tiedä, onko komissaarilla tästä uutisia, mutta tämä on tärkeää pitää mielessä. Ja lisäisin, että energiaköyhyys on aivan ensiarvoisen tärkeä asia. Siitä varmasti kaikki ovat täällä samaa mieltä. Kiitokset. No niin, näin kaikki puheenvuorot on nyt käytetty. Kiitokset teille kaikille. Ja nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle. Oettinger, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että, että, että toimeenpäin tapahtuu paikan päällä alueellisesti ja, ja, ja paikallisesti niin totta, meillä on hyviä kokemuksia saneerausprojekteista usein yhdellä eurolla julkisesta rahasta kehkeytyy viisi tai kuusi tai seitsemän euroa yksityisten investointien kautta meidän pitää myös tutkia, onko aluekehitysohjelmat, jotka tässä nyt tulevat kysymykseen. En nimittäin oikein usko, että kunnat hakevat suoraan komissiosta rahoitusta, mutta aluekehitysrahasto luonnollisesti voi tulla käytettäviksi äh, vanhojen rakennusten saneerausrahoittajana. Se on ehkä seuraavan rahoituskauden äh, äh, selvitettävissä. Sitten sitten haluammeko tällaisia korkorakenteita, korkohelpotuksia lainoille julkisista rahoitusjärjestelmistä. No kun ajatellaan asuntokantaa, täällä on moni sanonut, että energiatehokkuuden nostaminen säästää rahaa, mutta ei heti mutta jos Euroopan asuntokantaa katsoo, niin keskimäärin asunnoa kohden sanerointi, tarve, ähm, ikkunat, äh, ilmanvaihto, sähkölaitteet, äh, lämmityslaitteet, 30-70 000 äh, euroa per asunto ja tämä, tätä rahaa ei kuitenkaan säästy ensimmäisen vuoden aikana. Meidän täytyy siis seuraavien kymmenen vuoden aikana investoida, jotta seuraavat 40 vuotta voidaan sitten vähentää energiakulutusta ja silloin vasta ryhtyy tämä säästäminen puremaan, joka tarkoittaa usein sitä, että se, säästö siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Me olemme ottaneet velkaa, se näkyy valuuttaongelmissa ja sitten energiatehokkuusta, ehdokkuuden edestä me voimme investoida, jotta sitten meidän tai oikeastaan lasten ja lastenlasten sukupolvet sitten hyötyvät näistä pienemmistä energiakustannuksista kustannuksista. Olemmeko me kykeneviä tähän? Olemmeko valmiita tähän? Minä nyt luotan teihin. Meidän täytyy kotitalouksissa äh, asettaa uudet tavoitteet ja prioriteetit. Energiasaneeraus Euroopan tasolla pitää olla yksi päätavoitteemme ja sen yhteydessä pitää muistaa, että tämä ei ole helppo projekti, mutta mihin me, mihin me haluamme kohdistaa nämä äh, ponnistelumme. Tärkeä kysymys esittää eurooppalaisille kotitalouksille. Toinen kysymys. Kollega puhuu, kollegat puhuivat tästä peruslinjauksesta. Se ei ole kuitenkaan vielä selvä ja minulla on neuvoston päätös tässä edessä. Itse asiassa viimeisin neuvoston päätös äh, maaliskuulta tältä vuodelta. Ja siirrytään 20 prosentin energiatehokkuutta äh, kohti No tämä ei nyt ole ovenkaan johdonmukaista enää. Okei, no, ollaan menossa siihen suuntaan. Eli 18-17kin on sitten jo tämä tavoite. Mutta minä pidän tästä 20 kiinni. Ja Euroopan neuvosto, Euroopan neuvosto maaliskuussa tästä asiasta jo lausui vähän eri tavalla. Sitten maaliskuulta 07 puhutaan energian kuluttamisen en, projisoimisesta 20, 20 prosentin parannusta kohtaan. On olemassa tutkimuksia. Minä nyt mainitsen kolme lukua, niin näette, minkälaisia ongelmia tässä ollaan ratkaisemassa. Energiakulutus Italiassa miljoonat tonnit 2007 100, 73, 2008 se nousi ja sitten prosentin lasku. Ja Italia nyt palaa siihen, jossa se oli. Eli mennään ylöspäin tässä ennusteessa ja sitten siitä lähdetään alaspäin vähentämään. Tai Luxemburg kulutus 2007 4,6 miljoonaa tonnia, tarve projisoitu 5 ja sitten siitä alaspäin vähennetään 4,5. Äh, äh, äh, Portugali esimerkiksi 23,8 nousee 30 ja laskee alas 24. Meidän pitää nyt puhua näistä projisoinneista, ennusteista, koska ne ovat määräävät, koska muuten koko keskustelu käydään ihan väärältä pohjalta, ihan maakohtaisestikin. Tässä on myös tullut monissa puheenvuoroissa esille tämä sitovuuskysymys. Minä olen sekä optimisti että realisti. Ja jos me haluamme saada aikaan sitovan tavoitteen jokaiselle valtiolle komission ehdotuksesta, niin jäsenvaltiot hylkäisivät tällaiset sitovat tavoitteet. Ei onnistu. Ja silloin oli, ei saataisi mitään aikaa. Jos meillä olisi kaksi vaiheinen suunnitelma voitaisiin itse asiassa esitellä sen realistisemmin ja tavoitteellisemmin jäsenvaltioille ja ajatella näiden kansallisten vapaaehtoisten suunnitelmien pohjana ja kahden vuoden kuluttua, jos nähdään, että ei pystytä etenemään asiassa, niin sitten jo nyt sitten sanotaan, että siinä vaiheessa asetetaan sitovat tavoitteet. Siihen sitä jäsenvaltiot siinä vaiheessa enää sitten voisivat hylätä ajatelkaa ottaen huomioon hallituksenne. Olisiko tämä parempi tapa päästä tavoitteisiin eurooppalaisella tasolla? Ja kuten sanoin, onko tässä nyt kyse vapaaehtoisista tai sitovista, niin nämä kansalliset toimintasuunnitelmat ovat, ovat niihin on, ne ollaan velvollisia tekemään. Ja niistä seurauksena, tai niiden seurauksia ja vaikutuksia pitää arvioida. Joten me, semmoiset toimintasuunnitelmat, jotka eivät tyydytä komission vaatimuksia, niitä ei hyväksytä. Kiitos tämänpäiväisestä keskustelusta. Tulen mielelläni maaliskuussa uudelleen tänne ja ehdot, tuomaan e, uuden ehdotuksen teille esittelyyn. Mutta tässä vasta ensimmäinen vaihe siis. Kiitos komissaari. Ja tästä vielä lopuksi tässä vaiheessa iltaa annan puheenvuoron e, esittelijälle Ben Benson. Olkaa hyvä. Tak, herre formand. herre kommissær, ærede medlemmer, tak for en god... Kiitos komissaari äh, ja kiitos kollegat, kiitän tästä keskustelusta. Jos kansalaiset kuuntelisivat tätä keskustelua, niin ehkä äh, voitaisiin kuvitella, että täällä on paljon erimielisyyttä. Mutta meidän täytyy keskustella asiasta. Tämä on ihan selvää. Haluaisin äh, tässä vaiheessa myös kiinnittää huomionne siihen, että keskustelua käydään sitovista tai ei-sitovista tavoista. Ja sen lisäksi haluaisin kuitenkin muistuttaa, että olemassa oleva lainsäädäntö pitää myös täytäntöönpanna. Nyt pitää valvoa, että se todella, sitä, sitä todella noudatetaan. Meidän pitää kaupunkisuunnittelussa, rakennuspuolella toimia aktiivisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Aktiivinen liikennepolitiikka on myös hyvin tärkeää pitää yllä nämä energiatoimenpiteet pitää jatkossa pystyä riittävästi rahoittamaan. Tässä on vielä paljon tehtävää ja parannettavaa on vielä monilla aloilla mutta minkä takia asia on nyt sitten niin tärkeä? No ensinnäkin äh, herra Karens äh, Latviasta sanoi jo, että Eurooppa on maksanut jo paljon kolmansille maille, kuten esimerkiksi Lähi-idälle tai, tai Venäjälle sieltä tuodusta energiasta. Ja siellä sitten eurooppalaista rahaa pystytään käyttämään hyväksi. Eurooppalaisten pitäisi nyt olla johta, johtaja-asemassa tällaisissa projekteissa. Sen takia meidän pitää investoida Euroopan sisälle. Ja se taas tarkoittaa sitä, että työpaikkoja saataisiin luotua lisää, yritykset pystyisivät toimimaan innovatiivisemmin ja työpaikkojen laadukkuuskin paranisi PK-sektorilla. Nämä ovat hyvin suuria hyötyjä etoja. Haluan kiittää nyt vielä kaikkia, jotka ovat olleet mukana työnteossa tässä mietinnössä. Haluan kiittää myös komissiota, ja toimivaltaisia tai muita, muita osastoja, jotka ovat olleet mukana. Haluan kiittää omaa poliittista ryhmääni ja minua tukeneita ja kiitän myös varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä. Tärkeää tässä on se, että me lähetämme tärkeän signaalin, painavan signaalin Euroopan parlamentista komission siitä, mihin suuntaan haluamme tämän alan liikkuvan tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos herra Benson, kiitos kollegat, kiitos komissaari. Huomenna äänestämme asiasta kolmekymmentä Tästä asiasta keskustelu päättyy nyt. Ja seuraavana esityslistalla.